Posselt haluaa käyttää puheenvuoron. Puhemies, mielestäni te olette toimineet hyvin tässä äänestyksessä. Pyytäisin vain, että kaikki varapuhemiehet eivät enää torstai-äänestyksissä toivottaisi hyvää viikonloppua. Meillä on vielä kiireellisiä keskusteluja iltapäivällä. Meillä on äänestyksiä, aivan täysimittaisia äänestyksiä, vaikkakin monet jo lähtevät. iltapäivällä kello 17 voitaisiin sitten lopultakin toivottaa hyvää viikonloppua. No, tämä on minun viimeinen mahdollisuuteni toivottaa hyvää viikonloppua. En nyt tarkoita, että enää olisi töitä vielä viikonlopun aikanakin itse asiassa. Sitten Miko Lasic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ďakujem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minun mielestäni on murheellista, että monissa maissa ihmisoikeuksien puolustajien työtä vaikeutetaan rajoittavilla laeilla, säännöillä, erilaisilla esteillä. Joskus tämä työ tehdään täysin mahdottomaksi. Muun muassa vankeusrangaistuksin, uhkauksin ja niin edespäin. Euroopan unionihan haluaa puolustaa ihmisoikeuksia maailmassa ja siksi haluaisin vedota komissioon, jotta komissio käyttäisi hyväksi sen uusia Lissabonin sopimuksen Suomia toimivaltojaan, jotta se antaisi osviittaa Euroopan unionille niin, että unioni voisi kunnioittaa ihmisoikeuksia kaikissa sopimuksissaan muiden maiden kanssa. Minä uskon ennaltaehkäiseviin menettelyihin, muun muassa kolmansien maiden arviointiin, kun avataan kauppasuhteita Euroopan unionin kanssa. Ja ihmisoikeuksien kannalta olisi hyvä ottaa myös yrittäjät mukaan. Kiitoksia. Sitten Kaszmarek, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani poseł Hautala... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Hautala mietintö on erittäin hyvä ja haluaisin kiittää häntä siitä. Jos tämän mietinnön johtopäätökset pannaan täytäntöön, niin silloin ihmisoikeuksien suoja tulee olemaan paljon vahvempaa EU:ssa ja siksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Meillä on mahdollisuus pelastaa monien ihmisoikeusaktivistien henki ympäri maailmaa. Tehkäämme kaikkemme, jotta heidän ei tarvitse kuolla näiden oikeuksien puolesta, joita me haluamme puolesta. Sitten Klintsin mietintö. Oviiri yksi minuutti. Hän ei ole paikalla. Eli Batsen yksi minuutti. Και e Hänkin on lähtenyt. Ja sitten Kuejon mietintö. Mastella yksi minuutti. Oh, okay. Ούτε ο κύριος Μαστέλα είναι εδώ. Έκθεση Ιρουέδα διά... Sitten Romeva ja Ruetan mietintö. Talouden taantuman ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmat. Ovir, no hän ei, onko hän palannut? Ei, ei ole. Ovir taas. Figureidon mietitään, onko Ovir paikalla? Ei. Sitten Takkula. Urheilumietinnöstä yksi minuutti. Arvoisa, arvoisa puhemies kiitoksia. ensinnäkin haluan kiittää tästä peläagenttimietinnöstä raportoija doris packia meidän valiokuntamme puheenjohtaja. tämä on erittäin hyvä avaus kun me puhumme näistä agenteista äänestin tämän puolesta. meidän täytyy huolehtia siitä euroopan laajuisesti että pelaaja agentit toimivat tiettyjen eettisten sääntöjen mukaan ja tällä hetkellä valitettavasti monelta osin tällainen eettinen koodisto on puuttunut. erityisen tärkeää tämä on sen vuoksi koska meidän aikamme yksi suurimmista ongelmista on ihmiskauppa ja jossakin määrin joissakin ikävissä tapauksissa on ollut sellaisia viitteitä että myöskin jalkapalloseuroja ja muita urheiluseuroja on käytetty ikään kuin tällaisena välineenä ja siksi me haluamme puuttua siihen että urheilu on tältäkin osin täysin puhdasta. pidän erittäin tervetulleena tätä mietintöä ja nyt uskon että tästä eteenpäin kun mennään yhdessä n ja n kanssa me voimme saada sellaisen säännöstön aikaan että tältäkin puolelta urheilujen pelaajakauppaan liittyen agenttitoimintaan liittyen meillä on hyvä eettinen koodisto mitä toteuttaa ja noudattaa. Στην έκθεση για τη συνάντηση κορυφής Ευρώπης-Ρωσίας. Kiitoksia. Sitten EU ja Venäjän huippukokous. Preda yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies. Äänestin toisin kuin ryhmäni näissä tarkistuksissa yksi ja kaksi, jotka vihreä ryhmä oli esittänyt. Tuin näitä tarkistuksia, koska Mielestäni ne ovat erityisen tärkeitä silloin, kun analysoidaan huippukokousta. On tärkeää ottaa huomioon koko ihmisoikeustilanne Venäjällä ja uskoa, että mielenosoituksen tukahduttaminen on yksi tällainen. Huippukokous muistuttaa meitä siitä, että vapaus ei todellakaan ole mitään todellisuutta Venäjällä. Meidän tulisi Venäjän federaatiota muistuttaa siitä, että sen tulisi seurata tätä perusperiaatetta – Ja emme voi jättää huomatta myös sitä, että ihmiset eivät saa oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä. Meidän tulisi saada sellainen menettely aikaiseksi, joka on poliittisesta vaikutuksesta vapaa. Kiitoksia. Sitten Kelam yksi minuutti. I'd like to voice... Kiitoksia kovasti puhemies. Minäkin haluaisin esittää samankaltaisen kannan. Minä äänestin EU-Venäjä päätöslauselmassa tarkistuksen yhdestä neljään puolesta. On sanottu, että EU-Venäjä-huippukokouksen tehtävä ei ole puuttua ihmisoikeusongelmiin, mutta ne liittyvät kyllä toi, toisiinsa nämä asiat. Ja kun otetaan huomioon, minkälaisia mielenosoituksia 40 venäläisessä kaupungissa 31.5. järjestettiin juuri silloin, kun huippukokous aloitettiin, näissä mielenosoituksissa pyydettiin kokoontumisvapautta. Täällä on myös tarkistus, joka liittyy Sergei Matsnitskin kuolemaan. Tämä kuolema täytyy selittää. Ja myös tarkistus kolme, sen puolesta äänestin. <clears throat> Siinä hän pyydetään rankaisemattomuuden poistamista ihmisoikeuskysymysten yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos Protasiewicz. Teillä επίσης να μιλήσει γι' ilmeisesti haluaa myöskin käyttää tästä puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä panie przewodniczący! ja również chciałbym pogratulować pani hautala. kiitoksia. haluaisin onnitella hautalaa ja hänen kollegoitaan vihreästä ryhmästä jotka ovat tehneet tarkistuksia liittyen ihmisoikeustilanteeseen Venäjällä. Vaikka huippukouksessa näistä asioista ei keskusteltu, uskon kuitenkin, että minun ryhmäni äänestyksen ja henkilökohtaiseni ääneni no, tarkistuksen kolme kohdalla ne vaikuttavat asiaan niin, että voimme ilmaista kantamme sen suhteen, mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä tapahtuu EUn ja Venäjän suhteessa vähän laajemmin. Perusoikeuksien kunnioittaminen ja kansalaisten ilmaisunvapaus on avainasemassa suhteissamme myöskin Venäjän suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivaa vastaan Gazan saarto. Higgins, yksi minuutti. Niin, kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää tässä äänestyksessä, koska päätöslauselma Israelin sotilasoperaatiosta ei ole riittävän tiukka, kun puhutaan Israelin toimista – Gaasan alueella. Yhdeksän ihmisoikeusaktivistin tappo on kyllä todella inhottanut ihmisiä kaikkialla. Kansainvälisillä vesillä ei voida hyväksyä sitä, että Israel ei salli riippumatonta tutkintaa. Täytyy myös ö, kyseenalaistaa ö, presidentti Obaman ja hänen hallituksensa kannat. Siellä ei kritisoitu tilannetta mielestämme riittävästi. Kyllä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Lähi-idän rauhanprosessia voidaan tukea. Erilaiset hyökkäykset alueella ovat vakava asia ja meidän täytyy pyrkiä löytämään mahdollisuus saada aikaan demokraattinen, rauhanomainen yhteiskunta. Sitten Preda yksi minuutti. Votat on favora resoluutio. Hyvä puhemies. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, mutta minun mielestäni sanamuoto ei ole täysin tyydyttävä. Tietysti on tärkeää, että parlamentin ääni tulee kuulluksi, varsinkin sitä taustaa vasten, jota 31.5. tapahtui. Me tarvitsemme uskottavan kansainvälisen tutkimuksen, joka valottaa tuon päivän tapahtumia. Lisäksi on tärkeää, että EPP osoittaisi kiinnostuksensa humanitaarista tilannetta kohtaan Gaasassa. Samalla ottaa huomioon Israelin perustellut turvallisuushuolet. Minusta voidaan pyytää tutkimusta, mutta samalla pitää määritellä tätä, tämä kansainvälisen oikeuden rikkomuksena. Lisäksi on, moni, on ongelmallista puhua kollektiivisesta rangaistuksesta. Johdantuen kappaleessa C. Jos me haluamme olla osa tehtävässä lähi niin sitä tulisi pitää silloin neutraalina ja puolueettomana välittäjänä. Muuten emme pääse rauhan kelam seuraavana minuuttina. Kiitoksia jälleen puhemies. Minä puolsin tätä päätöslauselmaa. Kuitenkin tämä ei mielestäni ole emotionaalisesti kovinkaan tasapainoinen mehän peräänkuulutamme puolueetonta kansainvälistä tutkintaa, niin meidän ei kuitenkaan pitäisi rynnätä minkälaisiin ennenaikaisiin johtopäätöksiin tai arvioihin. Ja siksi vastustan kohdan 12 osaa, jossa todetaan, että kyseessä oli kansainvälisen oikeuden rikkominen ja tutkijoiden tehtävänä on ö, tarkastella asiaa ja vastustan myös johdantosan kappaletta C. Kiitos. Sitten Rova Korhola, yksi minuutti

tunnustaa israelin oikeuden olemassaoloon kansainvälisesti tunnustettujen turvallisten rajojen sisällä ja kun tätä aika itsestään selvää toteamusta ei ole lopullisessa päätöslauselmassa niin haluaisin kyllä kysyä että mistä se johtuu? kiitos. arvoisa puhemies

on oikeutetusti arvosteltu Israelin operaatiota, mutta ikävä kyllä sanoista ei siirrytä toimiin. Jos kyseessä olisi ollut Iran, joka olisi hyökännyt EUn alusta vastaan kansainvälisillä vesillä ja olisi murhannut aktivisteja, no mitä sitten olisi tapahtunut? Silloin olisi sanottu, että kyse on terrorismista. Meillä on erioikeutettu kauppasuhde tämän maan kanssa ja jos olisi käynyt mun maan kanssa näin, niin tilanne olisi täysin toinenlainen. Eli tässä päätöksessä on hienoja sanoja, mutta toimiin tämä ei johda. Ja tämä etuoikeutettu suhde Israelin kanssa ei myöskään tule tästä esille. Jos parlamentti haluaa olla uskottava, meidän pitäisi tässä asiassa myöskin toimia. Sitten Tuunia Unkenstein, yksi minuutti. ja Kiitoksia. En osallistunut koko äänestykseen, koska teksti sisältää niin paljon asiavirheitä, ettei sitä olisi koskaan pitänyt ylipäätään esittääkään. Eli äänestin EPP ja Takkulan kannan mukaisesti todeten, että tässä on rikottu kansainvälistä oikeutta ennen kuin tällainen kansainvälinen tutkijalautakunta on ryhtynyt tutkimaan asiaa, niin on ihan turha esittää tämän tyyppisiä kommentteja, jotka eivät perustu todellisuuteen. Lisäksi tekstissä käsittelemme niitä, jotka olivat näillä aluksilla aivan toisella tavalla kuin niitä, jo, niitä jotka ovat Israelissa. Ja se aiheuttaa aivan turhia tunnetiloja. Kiitoksia. Ja sitten Bosnia ja Herzegovina. Vigenin, olkaa hyvä. Ai hän ei olekaan paikalla. Sitten tulvat Euroopassa. Metsaros, yksi minuutti, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Az el... Kiitoksia, puhemies. Viime aikoina Keski-Euroopassa on ollut katastrofaalisia tulvia. Joet ovat tulvineet yli äyräidensä ja meidän täytyy toimittaa sinne hyvin nopeasti apua. Monet ovat menettäneet kaiken ja olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on tunnustanut, että meidän täytyy toimittaa nopeasti apua ja siksi minusta on erittäin tärkeää, että tämä päätöslauselma on saanut meiltä tukea. Haluaisin pyytää, että myöskin komissio toimittaa paikalleen nopeasti rahoituksellista apua näille Keski-Euroopan kansalaisille. Kiitos. Kiitoksia. Istunto keskeytyy kello 15 asti.